saatavilla. Onko siihen huomautettavaa? Ei ole, joten pöytäkirja on hyväksytty. Arvoisat edustajat, kolmen kurdiaktivistin murha Pariisissa viime viikolla järkytti syvästi meitä kaikkia. Euroopan parlamentin nimissä olen lähettänyt surun valittelumme surmansa saaneiden perheille Erään uhrin äh, sisar ja veli asuvat Strasbourgissa. He ovat tänään vierainamme. Toivotan teidät tervetulleiksi tänne Euroopan parlamenttiin ja esitän vielä kerran syvimmät osanottomme. Der Tod von Frau Dogan. Rova Doganin kuolema ja muiden henkilöiden kuolema ei saa jäädä rankaisematta. Nyt tässä näyttää olevan tulkkausongelma. Kaikki kielet eivät ilmeisesti kuulu. Voisitteko ystävällisesti tarkistaa, onko täällä tulkkausongelma Espanjan kanavalla? Näiden kolmen henkilön kuolema ei saa jäädä rankaisematta ja annamme tukemme Ranskan viranomaisille heidän päättäväisissä toimissaan tämän rikoksen ratkaisemiseksi ja tekijöiden saattamiseksi oikeuden eteen. Arvoisa Rova Dokar äh, ja herra, äh, tiedän kuinka vaikeaa tämä teille on. Te olette meidän vieraanamme ja naapureitamme täällä Strasbourgissa ja me olemme teidän rinnalla tässä suuressa surussanne. Hyvät naiset ja herrat, Italian toimivaltaiset viranomaiset ovat tiedottaneet minulle, että herra Rosario Crocetta on 17. päivä joulukuuta valittu Sisilian alueelliseksi presidentiksi ja tästä päivästä lukien hänen, hänet